hyväksyä pöytäkirjan. Artiklan 3, kohtia 3 ja 4 mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta 11. maaliskuuta pidetyssä kokouksessa on tarkistanut Giovanni Barbagallon valtakirjan ja Annette Keviuksen valtakirjan ja on ehdottanut, että kummankin valtuus, valtakirjat vahvistetaan ensimmäinen ens, 11. maaliskuuta alkaen varvekallon osalta ja 12. maaliskuuta alkaen koivioksen osalta. Onko jotain huomautettavaa? Jos ei, niin onnittelut näille kahdelle kollegalle. Boris Ortfe on pyytänyt, että hänen parlamentaarista koskemattomuuttaan suojaa.